ovat ottaneet käyttöön seitsemän tällaista alueellista blending-hanketta, jotka kattavat maat, joissa EUlla on ulkoista yhteistyötä. Ne yhdistävät apurahoja talousarviosta, kehitysrahastosta ja sitten mukana on erilaisia rahoituslaitoksien antamia maksuosuuksia hanketasolla nämä laina- ja lahjarahoitukset yhdistetään, jotta saadaan oikeanlainen rahoitusmalli jokaiselle tietylle hankkeelle. Ja osoittaakseni paremmin, miten tämä toimii, laadin tämän kaavion, josta näette, että blending-operaatiossa Ensinnäkin olisi pyyntö edunsaaja maalta tiettyyn hankkeeseen, mutta tässä on ensimmäisenä tulonlähteenä EUn lahjoitusraha ja tähän voi lisätä sitten lahjoituksia muilta avunantajilta. Ja hyvin usein tässä on mukana myös eurooppalaisten julkisten rahoituslaitosten, kuten investointi, pankin, ja monenlaisten muiden rahoituslaitosten varoja. Näihin voidaan lisätä myös muiden kuin eurooppalaisten julkislaitosten, rahoituslaitosten rahoitusosuuksia. Tällaiset paikalliset toimijat ovat entistä tärkeämpiä näissä toimissa. Tämän lisäksi meillä tässä voi olla mukana kaupallisia tai yksityisiä investoijia, ja sitten usein käytössä investoinnin osana ovat myös edunsaajan omat varat, joita sitten paikallinen hallinto hallinnoi. Tässä välissä täytyy muistaa, että vuodesta 2007 lähtien näiden viiden tärkeimmän välineen, jotka ovat Afrikan infrastruktuurirahasto, latinalaisen Amerikan vastaava rahasto ja kolme muuta, ITF, NIF ja IFCA, on yhdistetty, saatu yhteensä 1,2 miljardia varoja. Ja tämä on johtanut kokonaissummaan, joka on 32 miljardia tässä on mukana lainat, lahjoitukset ja muut rahoitusosuudet, jotka aikaisemmin mainitsin. Eli varsin maltis, maltillisin alkupanoksin on saatu aikaan näin suuria summia. Jos nyt voidaan sanoa, että 1,2 miljardia on maltillinen summa. Halusin näyttää teille tämän kuvan vahvistaakseni, että vuodesta 2007 lähtien olemme rahoittaneet lähes 170 hanketta. Lähdimme liikkeelle äh, IDFstä. Naapuruusväline perustettiin vuonna 2008, sitten 2010 syntettiin muun muassa LIFE-ohjelma ja 2012 lanseerattiin Karibian, Tyynenmeren ja Afrikan investointi väline. Hankkeet, EUn rahoitusosuus ja muut, nekin näkyvät tästä, mutta en käsittele niitä nyt tämän enempää. haluan osoittaa teille, että laina- ja lahjarahoituksen yhdistäminen liittyy siihen, että rahoitetaan tietyn, juuri tietynlaisia hankkeita. Tämä saattaa riippua alasta, jolla tehdään, mutta niillä on samoja tyypillisiä piirteitä. Tässä on luettelo näistä. Esimerkiksi Nicaraguassa ollaan rahoittamassa hanketta, joka parantaa juomaveden saatavuutta 72-95 prosenttiin 15 kaupungissa. Ja Marokossa ollaan perustamassa Pohjois-Afrikan suurinta aurinkoenergialaitosta ja tämä taas tulee vähentämään hiilidioksidipäästöjä 250 000 tonnia vuodessa. Ja sitten Länsi-Afrikan voimalinja, samoin geoterminen laitos, ja sitten tuki pk-yrityksille, joiden kautta on luotu satoja tuhansia työpaikkoja. Eli halusin vain Tällä näyttää, että blending on tapa saada aikaan lisäresursseja. Sitten alat, joita tällä katteetaan, ne ovat varsin samankaltaisia. Tärkein ja suurin niistä on energia-ala ja lähellä sitä liikenne. Entistä enemmän varoja ohjataan veden ja sanitaatiohankkeiden hallinnointiin ja tässä on keskitytty myös PK-yrityksiin, mikroyrityksiin ja niiden osuus hankkeesta on jo 11 prosenttia. 5 prosenttia varoista ovat erilaisia sosiaalimenoja. Voin myöhemmin kertoa, miksi blending-menetelmää ei ole tähän käytetty kovinkaan paljon. Ja sitten kolme, siis Afrikassa on käytetty tietty määrä rahoista myös IT-teknologian tukemiseen. Minkälaisia apurahoja annamme? 40 prosenttia tuestamme menee suoriin investointeihin, eli investoimme suoraan edunsaajamaan alulle panemaan hanketta. Ja sitten seuraavaksi suurin summa menee tekniseen apuun, hankkeiden valmisteluun ja hallinnointiin, ympäristö-, sosiaali- ja muiden vaikutusten analysoimiseen, tutkimuksiin. 19 prosenttia menee erilaisiin korkotukiin, mutta tämä ei ole meistä mitenkään paras mahdollinen tapa toimia. 4 prosenttia varoista menee riskipääomahakeisiin ja 3 prosenttia takuihin. Jos haluamme toimia yhdessä myös yksityisen sektorin kanssa, meidän täytyy painostaa entistä paremmin näihin kahteen pienimpään osa-alueeseen. Miten tämä sitten sopii yhteen avun tehokkuusagendan kanssa? Se on hyvin tärkeää tämän Agenda for Change asiakirjan osalta. Tässä pyritään siihen, että voidaan tehostaa Euroopan eurooppalaisen kehitysavun voimaa. Näin saadaan avusta täydentävämpää ja johdonmukaisempaa ja vaihtamalla parhaita käytänteitä, ja tämäkin on osa tätä blending-toimintaa, kuuluu myös osaltaan tähän agendaan. Kun käytetään blendingiä, harmonisoidaan hankkeita, vähennetään edunsaajamaiden byrokratiaa ja näin on lisätään myös rahoitusta muille hankkeille. Yksi merkittävä blending-toiminnan tulos on ollut se, että on yhdistetty oikeastaan neljä asiaa. Tässä on yhdistetty eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset avunantajat, Ja tässä on yhdistetty siis avunantajat ja rahoituslaitokset, niitä ei aikaisemmin siis yhdistetty toisiinsa. On yhdistetty kaksi eri maailmaa, jotka pyrkivät samoihin tavoitteisiin kehitysavun antamisessa. Tämän seurauksena voin varmuudella sanoa, että avun tehokkuuden lisääminen on yksi tärkeimpiä syitä siihen, miksi harjoitetaan blending-toimintaa. Saadaan aikaan synergiaetuja lahjoittajien ja rahoituslaitosten välillä. Ne paremmin voivat yhdessä tunnistaa ja harjoittaa eri hankkeita. Tämä on lisännyt todella kaikkien toimien välistä yhteistyötä. Yhteenvetona haluaisin korostaa, että blending ei ole pelkästään rahoituksellisen vipuvaikutuksen aikaansaamista. Meillä on, kuten aikaisemmin osoitin, että tätä kautta saadaan entistä enemmän varoja käyttöön sekä julkiselta yksityiseltä sektorilta, mutta on myös tällainen muu kuin rahoituksellinen vaikutus. Jos käytetään blendingia. saadaan entistä kestävämpiä hankkeita, ne nopeutuvat ja parannetaan omistajuutta, hankkeiden omistajuutta kehittyvissä maissa. se todella onnistuu, kun käytetään tätä mekanismia. Ja vielä lopuksi on tärkeää muistaa, että työ, jota olemme tehneet ja jota aiomme tehdä, on EUn politiikkojen mukaista ja niiden tavoitteiden mukaista, jota on alueellisesti ja maailmanlaajuisesti lyöty lukkoon. Haluaisin vielä taata teille tai kertoa teille hieman näistä hankkeiden valinnasta. Tässä pitää ottaa huomioon moni, monia tekijöitä, sitä markkinoiden väärin, vääristyminen. Me teemme systemaattista analyysiä temaattisesti, maantieteellisesti eri pääosastoissa tapauskohtaisesti jotta varmistetaan se, että otetaan huomioon alueelliset valintakriteerit sekä eh, johdonmukaisuus kehityspolitiikan ja teknisten näkö, näkökohtien välillä. Eli katsotaan kestävyyttä, eh, vipuvaikutuksia ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä, ja nämä luvut, jotka teille annan, todistavat tämän, Olemme todella tehneet paljon julkisten hankkeiden vahvistamiseksi. 95 prosenttia varoistamme on mennyt tällaisen. Mutta kuten sanoin, blending tarjoaa meille mahdollisuuden saada mukaan myös entistä enemmän yksityistä rahoitusta. Käytämme erilaisia innovatiivisia välineitä, kuten riskipääoma ja niin edelleen. Mutta työtä tarvitaan edelleen, jos haluamme todella tehokkaasti tukea toimia yksityisellä sektorilla. Mutta me haluamme tukea tätä laina- ja lahjarahoitustukien yhdistämistä. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, komission yksiköiden kanssa, rahoituslaitosten kanssa, Euroopan parlamentin kanssa – jotta voisimme katsoa, miten aikaisempia toimia voitaisiin parantaa entisestään. Olemme tehneet naapuruusvälineen puoliväliarvioinnin ja olemme todenneet, että tällä tuetaan tavoitteita ja lisätään yhteisten tehokkuutta. Olemme katsoneet ja tarkastelleet näitä välineitä jatkuvasti olemassa olevan materiaalin perusteella. Ja nyt kun olen täällä Euroopan parlamentissa, haluan korostaa, että Euroopan parlamentti osallistuu sekä teknisellä tasolla että poliittisella tasolla näihin toimiin. Ja vielä lopuksi antaisin teille hieman kuva siitä, missä, millä aloilla toimimme. Meillä on tekninen ryhmä yksi, jossa vertaillaan eri alueellisten toimien tehokkuutta. Sitten on ryhmä, jossa katsotaan parhaita käytänteitä, otetaan oppia vanhasta ja sitten tarkastelemme hallinnollisia rakenteita. Ja toinen ryhmä, johon jo viittasin, pyrkii tuloslähtöisiin puitteisiin, jotta saadaan entistä enemmän pontta näiden toimien taakse. Haluamme toimia kaikessa tiettyjen normien mukaan. Me saisimme raportointia rahoituslaitoksilta niin, että saamme vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin. Näiden teknisten ryhmien ensimmäisiä tuloksia odotetaan kesäkuun kuussa ja niistä keskustellaan sitten poliittisessa ryhmässä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhujamme on rouva Sofi eh, Sirten, joka on Maailmanpankin edustaja, eh, mitä tulee uudistuksiin ja strategioihin. Hänellä on ollut eh, toimia eri alueilla Maailmanpankin palveluksessa – ja Rouva kertoo meille nyt Maailmanpankin kantoja kehitysyhteistyön ja kehitysavun tehokkuudesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Ihan pieni hetki etsin vaan tämän esitykseni. Varmaan se täällä jossain on. Is it on the... Which one? So as it's um, being loaded, um, let me explain the focus of my presentation. Kerron teille nyt ensin, että mistä on kyse. Pyrin antamaan yleisen käsityksen ja joitain ajatuksia siitä, mitä voidaan maksimoida annetun kehitysavun tehokkuus. No niin, tästähän tämä löytyykin. Aivan ensin kertoisin teille hieman taustaa sille, miksi kyseessä on tärkeä asia. Sitten kerron, mitä me Maailmanpankissa ajattelemme paran, mahdollisista parannuksista kehityssä avun perille saamisen suhteen. Ja sitten lopuksi kerron eri instituutioiden välisestä yhteistyöstä. Ensinnäkin tätä taustaa edellinen puhuja ja myös puheenjohtajat totesivat, että oli tarkoitus, että vuonna 2015 tavoitetaan ne päästään niihin tavoitteisiin, joista vuosituhattavoitteissa sovittiin, mutta vielä on paljon tehtävää tästä huolimatta. Ja tietenkin täytyy sitten miettiä, että miten valtavat kehitystarpeet vähemmän kehittyneissä maissa – saadaan rahoitettua. Tämä on avoin prioriteetti. Jos katsotte tätä taulukkoa, voitte nähdä, että ähm, aika pieni ää, äh, osa, alle prosentti on tätä ää, äh, virallista kehitysapua. Suurin osa tulee yksityiseltä sektorilta eri tavoin. Tässä kuvassa vielä kehitellään sitä ajatusta, että viime vuonna kriisin vuoksi äh, kehitysapu rahat ovat vähentyneet siitä huolimatta, että ne maat, jotka äh, kriisistä ovat kärsineet, ovat yrittäneet lisätä tukeaan, ovat silti huomattavasti äh, vielä alle sen tavoitteen, josta olivat yhdessä sopineet. Joka tapauksessa tämä on riittämätöntä, jotta päästään Mm, uusiin kehitystavoitteisiin vuoden 2015 jälkeen. Todella yksityinen sektori erityisesti on merkittävä rahoittaja, mutta näette, että nämä muutokset ovat aika suuria. 40 e, prosenttia 2007, 2008 ja myös voitte havaita, että mitä tulee maailman vähiten kehittyneisiin talouksiin, niiden osuus on huomattavasti pienempi ja aivan riittämätön juuri näiden talouksien tukemiseksi. Eli kansainväliset kehitystavoitteethan me olemme yhdessä määritelleet. Ja tässä yhteydessä meidän tulisi nyt maksimoida joka ikisen kehitysapusentin käyttö ja nyt keskitynkin siihen, että miten voimme maksimoida toimiemme vaikutukset niin, että saamme todella vastinetta rahalle joka ikiselle sentille virallista kehitysapua. Meidän mielestämme täytyy tehdä kaksi asiaa. Yhtäältä täytyy parantaa tehokkuutta niin, että saadaan tosiaan vastinetta rahalle. Ja se, mitä äskeinen puhuja sanoi, meidän täytyy löytää myös muita rahoituslähteitä, jotka todella ovat olemassa. Ja nyt keskitynkin sitten siihen, että miten uskoaksemme voimme tähän tavoitteeseen tai näihin tavoitteisiin päästä. Ensinnäkin tuen tehokkuus. Tässä meillä on koko joukko ajatuksia. Niin kuin muistatte, kansainvälinen yhteisö on kokoontunut muun muassa Montereissa, Pariisissa, Akrassa – 2011 Busanissa keskustelemaan avun tehokkuudesta. Ja kaikki olemme samaa mieltä siitä, että avun tehokkuutta voitaisiin tiettyjen perusperiaatteiden kautta parantaa huomattavasti. Tässä puhutaan monitoroinnista ja tehon monitoroinnin indikaattoreista. Ja on todettu, että tuki, apu on tehokkainta, jos se on samassa linjassa kansallisten strategioiden kanssa niin, että hallitukset todella sitoutuvat täytäntöönpanoon. Samoin on korostettu, niin kuin äskeinen puhujakin totesi, vähennettävää näiden prosessien monimutkaisuutta ja tehdä, tulisi tehdä yhteistyötä lahjoittajien siis keskenään kahdenvälisesti ja monenvälisestikin. On myös puhuttu siitä, että tulisi korostaa tuloksia. Ja niin kuin tästä taulukosta näette, niin nämä periaatteet ovat todellakin edelleen voimassa ja hyvin paljon on vielä tehtävää. Tämä on meille kaikille kehitysyhteistyötä yhteistyö yhteisön toimijoille keskeisen tärkeää, mutta enemmän voidaan tehdä. Kyllä tuon avun tehokkuutta voidaan parantaa. Ensinnäkin mielestämme tulisi keskittyä maksimoimaan tulos, tulosten tehokkuutta. Tämä on kriittisen tärkeää. Ja katsomme, että meidän tulee keskittyä näihin tuloskehyksiin. Tämä on hyvin tärkeä työskentelyala. Eli meidän tulee määritellä halutut tavoitteet, lopputulos yhdessä asiakasmaiden kanssa. Ja meidän tulee todella määritellä hyvin selkeitä tavoitteita, joiden eh, kehittymistä sitten eh, voimme monitoroida. Näin voidaan tehdä joko hanketasolla, maastrategiaa tai kohdetasolla ehm, kansainvälinen kehitys yhteistyöyhteisö voi tässä tehdä paljon yhteistyötä. Tämän lisäksi Palaute on äärimmäisen tärkeää. Tulee arvioida sitä, mikä toimii, mikä ei toimi, mitä menettelyjä, välineitä, politiikkoja voidaan käyttää missäkin ympäristössä, jotta saavutettaisiin halutut tavoitteet. Tämä on äärimmäisen tärkeää juuri vaikutuksen maksimoinnin puolesta. Eli maille pitäisi myös antaa parhaita mahdollisia neuvoja. Maailmanpankissa olemme myös kehitelleet malleja, eh, jotka toteavat, että tulee, avussa tulee yhdistää asiantuntemus ja parhaat käytännöt, mutta myös juuri täytäntöönpanotekniikat, eh, tietotaito tavallaan. Yritämme yhdistää tämän, nämä yhteen niin, että voimme auttaa maita koko täytäntöönpanovaiheenkin ajan. Lisäksi uskomme, että avoimuus ja läpinäkyvyys ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, jotka auttavat maksimoimaan avun tehokkuuden lähinnä siksi, että läpinäkyvyys ja avoimuus auttaa myös ihan tässä tilivelvollisuudessa, vastuullisuudessa kaikkien eri tahojen kohdallahan tämä pitää paikkansa. Ja kun ajatellaan erilaisia tärkeitä etuja, joita avoimuus tuo, niin tämä tietenkin lisää myös sitten tulopuolta, kun tiedetään, että kaikki tapahtuu avoimesti. Tämän lisäksi paitsi me lahjoittajat voimme kertoa, mitä me teemme, me voimme myös pyytää asiakkaitamme, rohkaista asiakkaitamme kertomaan kansalaisille, mitä on käynnissä. Ja ihan viimeisimmän lenkin, eli tämän todellisen edun saajan tilanne on otettava huomioon ja myös heiltä tulee kuulla palautetta. Tämä vahvistaa huomattavasti tuon avun arvoa ja auttaa meitä myös korjaamaan kurssia kesken matkan, jos tarpeen. Tämän lisäksi Eh, meillä on tällainen eh, maantieteellinen karttaväline, geomapping-väline, niin kuin sitä englanniksi kutsumme. Eli että mitä on tehty missäkin, milläkin alalla, mitä hankkeita on toteutettu. Tässä kaikki eri lahjoittajat voivat todella nähdä, että onko päällekkäisyyttä, ja toisaalta taas maat voivat nähdä, onko puutteita, aukkoja. Eli tämän voi nähdä eh, ihan konkreettisesti tässä kartalla ja ihan meidän hanketiimimme päivittävät näitä karttoja jatkuvasti. Kuitenkin tässä on vielä tiettyjä puutteitakin. Me olemme havainneet, että mikään ei ole mahdollista ilman tietoa, kunnollisia tilastoja. Eli avun tehokkuutta voi Eh, monitoroida vain siinä tapauksessa, että on tilastotietoa. Kehitysaukkoja ei voi havaita ilman kunnollisia tilastoja, joten näette tässä, että eh, monien maiden kohdalla tilastojen puutteet ovat merkittäviä, erityisesti köyhimmissä maissa. Kun katsotaan nämä eh, Saharaa eteläpuolista Afrikkaa ja Etelä-Aasiaa, alle 2 prosenttia kansalaisista asuu maissa, joiden tilastot ovat ajantasaisia. Yli puolet, puolessa näistä maista, siis Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, e, ei ole viimeisten viiden vuoden aikana e, tehty edes e, tavallisia väestölaskelmia ja ylipäätään otettu huomioon näiden kansalaisten tarpeita, kotitalouksien tarpeita. Itse asiassa yhdessä YK kanssa olemme nyt sitoutuneet ponnistelemaan erityisesti, jotta tämä tietoaukko saataisiin tukittua. Sitten voimme siirtyä eteenpäin. Me voimme olla myös tehokkaampia löytämään muita rahoituslähteitä lähteitä, erityisesti ihan näitä kotimaisia lähteitä. En puhu yksinomaan yksityisen sektorin lahjoituksista, vaan puhun myös ihan näistä paikallisista eri maiden mahdollisuuksista. Tämä on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin näin nämä maat ovat vähemmän riippuvaisia ulkopuolisesta avusta ja toisekseen ne sitoutuvat näihin hankkeisiin huomattavasti enemmän tämä taulukko eh, näyttää eh, verotulot ja eh, itse asiassa köyhimmissä maissa alle 15 prosenttia valtion tuloista tulee verotuksesta ja tässä myös vertaamme sitten siihen mm, potentiaaliin. Itse asiassa köyhimmissä maissa viimeisten kymmenen vuoden aikana veron kerääminen on vähentynyt. Ihan pelkästään vaikkapa ALV eh, ALVn kerääminen on täysin puutteellista. 60 prosenttia ALVstakin menee näiltä mailta sivusuun. Eh, tietenkin meidän täytyy entistä paremmin saada yksityinen sektori mukaan Öö, ne voivat öö, öö, osallistua eri alojen ohjelmiin, kuten terveysohjelmiin ja näin edelleen, yksityisen ja julkisen yhteistyöllä siis, ja niin, että esimerkiksi nämä kehittyvät maat ottavat käyttöön kunnollisen lainsäädännön ja säännöt. Samoin voidaan olla innovatiivisia rahoitusrakenteiden suhteen. Kaksi esimerkkiä tästä tämä Ag Results-aloite tukee yksityistä sektoria erityisissä investoinneissa tietyille aloille, mutta näitä tukia maksetaan ainoastaan sitten tulosten perusteella. Ja sitten on International Finance Facility for Immunization rokotusohjelma, jossa todella ollaan sitouduttu, sitouduttu yhteistyöhön ja tässä yksityisellä sektorilla on hyvin merkittävä osuus rahoituksesta kontollaan. Tietenkin voimme paremmin myös käyttää pääomamarkkinoita ja suursijoittajien tukea, mm, kun ajatellaan esimerkiksi monien maiden eläkerahastoja ja niin edelleen, niillähän on yli 10 triljoonaa dollaria käytössään. Ja kun ajatellaan niiden investointipolitiikkaa, eh, niin kyllä heillä voi olla aika merkittäväkin rooli vaikkapa infrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa ja infrastruktuuripuutteiden korjaamisessa. Eli voimme olla näiden instituutioiden kanssa kyllä yhteistyössä ehdottomasti ja meidän tulee olla. Kun sitten ajatellaan tehokkuutta, niin kaikkein tehokkaimpia olemme, kun toimimme yhdessä, etsimme kumppaneita. Kaikki tiedätte, että 2015 vuoden jälkeisellä agendalla prioriteetit on koordinoitu ja me todella suosittelemme, niin kuin tekin, että kaikki ottavat käyttöön yhteiset indikaattorit. Meillähän on tällainen ohjauskomitea, joka Äh, tarkastelee maailmanlaajuista kehitysavun koordinaatiota ja uskomme, että näissäkin puitteissa voimme varmistaa tehokkuuden paranemisen. Sitten äh, lopuksi johtopäätöksenä voin todeta, että apu voi olla tehokkaampaa ja sen tulee olla tehokkaampaa ja meidän tulee toteuttaa tämä kaikki yhdessä. Minulla on tässä vielä kaksi kuvaa siitä, miten Maailmanpankki ja komissio tekevät yhteistyötä ja voivat tehdä yhteistyötä, että näihin tavoitteisiin päästään. Me olemme itse asiassa tehneet paljonkin yhteistyötä ympäri maailmaa, mutta voimme jatkaa tietenkin yhteistyömme eh, parissa 2015 vuoden jälkeenkin eh, tukea tätä yhteistyötä. Me toivoisimme, että komissio voi auttaa meitä tuon tilastokapasiteetin parantamisessa. Viittasin siihen, että se on ehdottoman tärkeä, aivan keskeinen asia avun tehokkuuden parantamiseksi. Ja tämän lisäksi voimme sitten äh, käyttää näitä äh, maajärjestelmiä, tehdä yhteistyötä ihan eri vastaanottajamaiden tasolla ja saada ne itse sitoutumaan tähän yhteistyöhön. Ja tämän lisäksi voimme käyttää näitä äh, seko- sekoitettuja rahastoja, joihin osallistumme kaikki. Ja tässäpä tämä minun esitykseni. Kiitoksia. I want to thank. Minä haluan kiittää. Ja nyt siirrymme sitten tämän paneelin numero yksi viimeisen puhujaan, joka on herra Jesse Griffiths, joka on Euro Dadin eli Euroopan velka- ja kehitysverkoston johtaja. Hänellä on hyvin paljon kokemusta yhteisestä politiikasta ja hän puhuu siitä, miten kehitysapuresurssien käyttöä, käyttöä saadaan tehostettua. Olkaa hyvä. Thank you for the invitation. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne. Yleensä tämän kaltaisissa tapahtumissa on kohteliasta sanoa kiitoksia edellisestä esityksestä arvostaa sitä, mutta valitettavasti minun on nyt sanottava, että en ole kaikessa aivan samaa mieltä. Toivottavasti voin kymmenessä minuutissa kertoa, miksi näin on. Palaan tähän kohta. Minulla on kolme tärkeintä huomiota, jotka haluaisin esittää. Ensinnäkin, kun puhumme tarpeesta optimoida rahoituskeinoja, olivatpa ne perinteisiä tai innovatiivisia, niin meidän täytyy todella ymmärtää, että julkisia resursseja tarvittaisiin valtavat määrät. Ja sitten toiseksi tämä blending ja vipuvaikutus yksityisessä rahoituksessa se on äärimmäisen hankalaa. Ja tähän pitää saada ratkaisu ennen kuin tästä liikaa innostumme. Ja sitten kolmanneksi tämä kaikki pitää nähdä siinä yhteydessä, että sisäinen resurssien käyttöönotto, sitä pitää tukea entisestään esimerkiksi torjumalla laittomia rahavirtoja ja sitten käyttää hankintoja esimerkiksi sisämaan strategioiden ja yritysten tukemiseksi. Ja strategioista. Meillä on kovastikin eri lukuja liittyen tarpeisiin, vaikka hieman on edistytty vuosituhattavoitteisiin etenemisessä. Pal- paljon on vielä tehtävän. Ja jos haluamme vielä vuoden 2015 jälkeen todella päästä siihen, että köyhyys saadaan kitkettyä pois, tarvitaan todella valtaisia harppauksia. OECDn arvioiden mukaan 60 miljardia, YK mukaan triljoona ja niin edelleen. Eli kyseessä on valtaisa rahasumma ja tarvitaan vielä paljon investointeja esimerkiksi koulutukseen, kouluihin, sairaaloihin, veteen, sanitaatiojärjestelmiin. Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää. Sitten toinen tärkeistä huomioistani niin liittyy yksityisen rahoituksen vipuvaikutuksiin. On tutkimus, jonka kopion jätin tuonne ovelle. Tällä hetkellä toimintatavat ovat hyvin ongelmallisia. Niissä usein seurataan markkinoiden kulkua, usein sijoitetaan keskitulotason maihin, ei niinkään matalan tulotason ma- maihin. Maailmanpankki tekee näin. Kolme neljäsosaa rahoituksesta menee keskitulotason maihin. Samoin tässä usein va- rahoitetaan maita, jotka eivät ole rahoituksen kannalta olennaisimpia. Eli yksityinen rahoitus seuraa yleensä aina sitä, minne joka tapauksessa annetaan yksityistä rahoitusta, joten kuka tässä loppujen lopuksi tukee ketä. Siksi meidän pitää entistä paremmin ymmärtää näitä kysymyksiä. Kuulimme esimerkiksi komissiolta luvun 30, 30 suhde yhteen vipuvaikutuksesta. Sanotaan, että käytetään dollaria, siitä syntyy 30 dollarin vipuvaikutus. Tähän liittyy kuitenkin monia kysymyksiä. Voitteko todistaa, että näin ei olisi käynyt joka tapauksessa? Tämä on hankala tietysti todistaa mutta olisivatko nämä yksityiset sijoittajat sijoittaneet joka tapauksessa? Olen kuullut myös suhdeluvusta yhden suhde sahtaan. Jos julkinen puoli laittaa yhden dollarin ja yksityinen puoli sata, niin kukakohan tässä sitten päättää, mihin varat käytetään. Eli meidän täytyy todella muistaa nämä asiat. Sitten valtaisat kustannukset, jotka tähän liittyy mahdollisuuksiin. Siis jos käytetään yksi dollari innovatiivisesti, se tarkoittaa dollaria pois perinteisestä rahoituksesta, eli tämäkin täytyy todella muistaa. Tarvitaan parempaa avoimuutta, tilivelvollisuutta. Tällä hetkellä niiden taso on heikko silloin, kun on ollut sekä yksityisen että julkisen tason rahoitusta on saatu ihmisoikeusasiamiehen ra- raportti Maailmanpankin rahoituksesta kehitysmaihin ja tämän raportin mukaan pankki ei pystynyt kunnolla arvioimaan sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joita sen investoinnilla on ollut. On hyvin hankala siis tietää, mihin varat päätyvät miten niiden käyttö vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten lopuksi velat ja velkariski. Jos tässä mennään harhaan, voi syntyä valtaiset kustannukset. No, usein siis sanotaan, että julkisia varoja ei ole kylliksi. Pyritään sitten saman mukaan yksityinen taho, mutta itse usein jarruttelen ja sanon, että ei tämä käy aivan näin helposti. Turha tässä vielä on mitään torvia toitotella. Mikä sitten on vaihtoehto? Se, mihin meidän tässä todella pitää keskittyä mielestäni, on se, miten eurooppalaisia kehitysvaroja voidaan käyttää siihen, että saadaan kehitysmaiden omat rahat liikkeelle. Viime vuonna teimme tutkimuksen tähän liittyen kaikista kehitysmaiden käytössä olevista varoista. Sinisellä tästä näkyvät maan sisäiset varat. Ne ovat huomattavasti suuremmat kuin mitkään näistä muista, eli lähes 30 prosenttia keskimäärin BKTstä. Yksityinen investointi on korkealla tasolla, paljon korkeammalla tasolla, tasolla kuin ODA, FDI, ulkoiset rahavirrat ja niin edelleen. Ja kun katsotaan näitä punaisia lukuja, niin ulospäin lähtevä rahamäärä on paljon suurempi kuin maahan tuleva rahamäärä. Usein kyseessä ovat laittomat, esimerkiksi korruption, rikollisuuden ja veronkierron kautta saadut rahavirrat. Ja on tehtävä paljon töitä, jotta tähän, tähän voidaan keskittyä ja pyydän parlamentaarikoiden tukea tänä vuonna tulevaan rahanpesun vastaisen asiakirjan. Sitten, miten käytetään apu hyväksi, kun se tulee yksityiseltä sektorilta tai yksityiselle sektorille. Arvioiden mukaan yli 60 prosenttia käytetään juuri yksityisille sektoreille ja suuri osa näistä menee OECD-maiden yrityksille. Eli tässä kanavoimme rahoja omien maidemme yrityksille ja saisimme paljon enemmän aikaan, jos suurempi summa tästä voitaisiin käyttää yrityksiin kehitysmaissa, niiden omiin yrityksiin. Tässä on paljon tehtävää. Olemme tehneet sopimuksen siitä, että sitä ei linkitettäisi tällä tavalla eikä autettaisi enää rikkaiden maiden yksityistä sektoria, niin on edelleen olemassa 20 prosentin osuus varoista, jotka todella virallisesti sidotaan tällä tavoin avunantaja maiden yritysten maksuihin. Eli emme saa unohtaa, että periaatteessa resursseja on kehitysmaissa ja toiseksi emme saa unohtaa, mitä ongelmia blending-menetelmän käyttöön äh, liittyy. Täällä puhuttiin blending-foorumista. Ja kolmanneksi meidän pitäisi todella keskittyä siihen, että sisäiset resurssit saadaan käyttöön. Meidän täytyy ensinnäkin lakaista oma pihamaamme katsoa, kuinka itse toimimme. Ja meidän täytyy tulla pyrkiä siihen, että tuemme kehitysmaiden yrityksiä, emmekä tätä kautta niinkään omia yrityksiämme. Kiitos oikein paljon. Näin ensimmäinen paneeli on kuultu ja siirrymme seuraavaan. Tässä kuulemme asiantuntijoita, jotka puhuvat käytännön esimerkkeistä, minkä näköistä synergiaa ja koordinointia on toteutettu. Ensimmäinen puhuja on Dirk Willem Tevelde, joka on Overseas Development Institute-tahon kansainvälisen talouden ja kehitysryhmän johtaja. Hän on muun muassa kirjoittanut asiakirjan vuonna 2011 tästä aiheesta ja hänellä on hyvin paljon kokemusta. Hän on toiminut neuvonantajana ja herra De Velde näin ollen kertoo näistä EUn toimista. Joten herra De Velde, olkaa oikein hyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon kutsusta puheenjohtaja. Puhun todella näistä blending, näistä sekoitusyhteistyömuodoista. Olemme toteuttaneet tutkimuksia EUn toimista, puhun hiukan niistäkin, mutta ennen kaikkea yritän tässä ottaa esiin kolme asiaa. Ensinnäkin maalailen teille kuvan siitä, missä yhteydessä tätä yhteistyötä tehdään. Maailma, jossa puhutaan, puhuttiin kehitysavusta. Tämä apu oli ainut kehityksen lähde. Ja nyt ollaan siirretty kohti maailmaa, jossa ajatellaan hiukan toisen, toisella tavalla ja nähdään myös toisen näköisiä rahoitusmahdollisuuksia – Ajattelin äh, puhua näistä EUn fasiliteetteistä, mutta Jose tämän kyllä meille jo erinomaisella tavalla esitteli, joten äh, tältä osin Blenden kysymyksen voin varmaankin jättää aika vähälle huomiolle. Puhun tässä nyt ehkä niistä edustajahaitoista, joita näihin malleihin liittyy. Äh, muun muassa Odein tutkimus sekä sitten tosiaan tuo tutkimus, jonka teimme ajatus ähm, hautomojen äh, koordinointitahon pyynnöstä ETTG. Tässä muun muassa DIE oli mukana ja pari muutakin ajatushautomoa. Ajatellaanpa nyt tätä laajempaa rahoitusta. Joissain aiemmissa puheenvuoroissa tähän on jo viitattukin äsken puhuttiin siitä, että kotimaiset rahoituslähteet tulee saada liikkeelle ja tämä on todella hyvin tärkeää. Samalla kuitenkin myös tuo ulkoinen ulottuvuus on muuttunut huomattavasti. Yksityinen rahoitus on esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lisääntynyt dramaattisesti tässä ovat erilaiset rahoitusvirrat mukana, muun muassa osakkeet, velka, velkakirjat. Esimerkiksi monet Afrikan maat ovat nyt panneet liikkeelle liikkeeseen nämä valtiovelkakirjoja. Sitten on muitakin nämä rahoitusvirtoja, joista voidaan puhua, kauppa-apu, rahalähetykset, ODA, tuki ja niin edelleen. Eli elämme nyt maailmassa, jossa näitä, nämä rahat, rahavirrat ovat hyvin monenlaisia. Öö, kyseessä on paitsi tuki myös lai, ovat paitsi tuki myös lainat. Tästähän tässä sekoituksessa on kyse. Ja kun katsotaan vaikkapa Sahara eteläpuolista Afrikkaa, niin voidaan havaita, että velka mm, säilyi varsin, varsin maltillisella tasolla pitkään miljardeissa, ja nyt se on lisääntynyt huomattavasti. Tämä liittyy tietenkin viennin vähenemiseen, mutta tietenkin rahoituskriisi ja muut syyt ovat nyt taas johtaneet siihen, että tilanne on ikään kuin vakautunut siinä mielessä, että tämä vähennys on nyt pysähtynyt. Kun katsotaan tilannetta tällä hetkellä, niin nyt vastaanottajamaat oikeastaan ö, haluavat lisää velkaa. Ei tämä johdu siitä, eivätkö he tätä apuakin halua ja tukea, mutta haluavat lisää rahaa enemmän kuin pelkkä kehitysapu ö, saattaa tarjolle. Odeissa muun muassa keskustelimme Ruandan bondeista, valtio mm, velkakirjoista. Niitä laskettiin liikkeeseen ja tämä tapahtui silloin, kun mm, tämä kehitysapuvirta oli kuivumaan päin. Näitä asioita ei kuitenkaan tule nähdä erillisinä toisistaan, vaan paketteina. Ja maat joskus äh, maat eivät oikeastaan välitä sitä, että mistä äh, rahat on, on saatu, onko se sitten investointi tai tukea tai lainaa. Sillä ei ole niinkään väliä. He haluavat kasvua, haluavat parantaa infrastruktuureitaan vaikkapa. Ja kun ka- saadaan kasvua, eh, niin kotimainenkin, kotimaisetkin resurssit köyhyyden torjumiseksi lisääntyvät. Ja näin voidaan ihmisille tarjota terveyspalveluja ja koulutusta. Eli vastaanottajat näkevät eh, tämän rahoituksen aina pakettina paketteina. Ja siksi nämä sekin on, sekin on hyvin hyödyllistä, että nyt myös lahjoittajat ovat tämän mallin ottaneet käyttöön. Ja tässä on koko joukko erilaisia toimijoita. On kehitysrahoitus, instituutioita, sitten on investointipankki, kahdenvälisiä tahoja, Äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa on puhuttu kehityspankista, sitten on erilaisia filantropeja ja niin edelleen. Äh, eli myös Euroopan unioni voi löytää tässä oman äh, nurkkauksensa, kyllä. Asia, jonka se voi tehdä, on näiden resurssien ryhmittely paitsi kahden välisesti, myös Euroopan investointipankki esimerkiksi voi antaa tukea ja on myös muita toimijoita. Eli ryhmittäytyminen tietenkin antaa sitten paremmat mahdollisuudet. En puhu näistä malleista, näistä blending-malleista, sekoituksista nyt tämän enempää komission edustaja niistä jo puhui mutta toteaisin kuitenkin vielä, että kun ajatellaan vaikkapa toteutettavuustutkimuksen tai vaikutustutkimuksen rahoittamista, siis tällainen on toteutettava, jotta investointi voidaan toteuttaa. Jos tutkimusta ei ole saatu hoidettua, niin sitten ei tapahdu hankettakaan. Ja tässä tarvitaan aika paljon teknistä apua kaiken kaikkiaan ja jonkun on sekin rahoitettava. Ja näin ollen joissain tapauksissa tämä tuki on se, joka sitten auttaa saattamaan päätökseen nämä hankkeet loppujen lopuksi. Olette täällä jo kuulleet tilastoista ja viimeaikaisista tilastoista, niistä luvuista, joita on. Ja sitten on puhuttu tietenkin tuosta vipuvaikutuksesta yhden suhde 30. Mennäänpä sitten viimeiseen kuvaan, niin puhun tästä nyt ehkä hiukan pidempään. Mikä näissä sitten on hyvää? näissä EUn lending-malleissa. Ensinnäkin saadaan aikaan rahoitusta, jota muuten ei olisi saatu, kun ajatellaan nyt vaikkapa tällaisen vaikutusarvioinnin tai toteutettavuustutkimuksen rahoittamista. Näin voidaan myös rahoittaa eh, tuottavia eh, investointeja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä on tärkeää eikä ensimmäinen esitys tätä ehkä kylliksi vielä korostanut. Kun katsotaan kasvua ja kehitystä, usein infrastruktuuria vaikka ei ole, ei ole kuljetusmahdollisuuksia. Ja tämä, mm, tässä nämä blending-mallit kyllä auttavat todella. Sitten niissä aika vaikuttavatkin vaikutukset sitten eikä kyse ole yksinomaan todella pelkästä kehitysavusta, ei nyt kokonaista voimalaitosta tai maantietä enää nykymaailmassa rahoiteta yksinomaan kehitysavulla. Usein tarvitaan hyvin massiivisia resursseja. Tarvitaan siis tällainen paketti. Tämä on parempi niin avunantajalle kuin saajallekin. Ja tietenkin tarvitaan koordinaatiota on kahdenvälistä koordinaatiota, myönnetään tukia taikka lainoja yhdessä. Sitten on Euroopan investointipankki ja tietenkin komissio ja sen rahoitus. Tässä tarvitaan koordinaatiota. On hyvä, että komissio ja EIP keskustelevat mm, keskenään siitä, miten kehitystavoitteisiin päästään. Koordinointi ja näkyvyys. Sitten ehkä tässä nyt näiden etujen lisäksi myös jokunen sana haasteista. Ensinnäkin odan määritelmä. Mm, voidaanko nämä uudet sekoitetut sekamallit nähdä tällaisena perinteisenä kehitysapuna? se vähän riippuu tästä koosta. Ja sitten, jos kaikki lasketaan, mikä näiden sekajärjestelmien kautta menee, niin hy- hyvä, niin ehkä, ehkä vain pieni osa on sitten perinteistä kehitysapua. Ja kun katsotaan todella näitä laskelmia, niin se on aika hankalaa. Se voi olla hyvinkin sekavaa ja hankalaa myös, kun ajatellaan ihan globaaleja kehitystavoitteita ää, eh, eri maissa ja ajatellen ää, eh, eh, yhteistä toimintaa, niin tästä voi olla erilaisia käsityksiä. Sitten vielä kuultua niin Hoseta ja Jessia tuossa aiemmin, niin minä ehkä olen hyvän näiden kahden kannan välimaastossa itse. Jos sanotaan vaikka, että hyötysuhde on yhden suhde kolmeen kymmeneen, niin sehän voi olla kumpaan suuntaan tahansa. Ja tätä kannattaa varmaankin vielä yksityiskohtaisemmin tarkastella. Me olemme tehneet näissä kehitysrahoitusinstituutioissa aika paljonkin työtä olemme tarkastelleet tätä kaikki eri lyhenteet, niitä tulee koko joukko mieleen tässä, eli eri rahoituslaitokset, jotka ovat tässä mukana investointipankista, jälleen rakennus- ja kehityspankkiin Euroopassa ja niin edelleen. Katsotaan vaikka niiden vuosikertomuksia, ja hyötysuhde on yksi, yhden suhde kolmeen, yhden suhde viiteen, yhden suhde viiteen, toista tässä aikamoinen kauneuskilpailu käynnissä, mutta me katsomme mieluummin sitä, mitä todella on saatu aikaan, eli investointiasteet, investoinnin tavallinen hyöty, tavanomainen hyöty, suhde, BKT ja muut tekijät, jotka ovat investoinneille yleensä määrä, määrääviä. Ja kun sitten katsotaan kehitysrahoitusinstituutioita, niin ne voivat auttaa tämän suhteen parantamisessa. Ja kyllä tässä jotain myönteistä on saatu aikaan, mutta ei aina ja ei kaikkialla. On koko joukko eri instituutioita, joiden vaikutukset ovat erilaiset. Eli voi olla, että Mm, yhden instituution dollari yhdessä tapauksessa saa rahoitusta aikaan vain 0,2 dollaria, mutta toisaalla taas voi olla aivan eri tasoista puhe. Eli tämä voi toimia todellisena katalysaattorina. Täytyy todella katsoa sitä, että kuinka, mitä tämä rahoitus sekarahoitus voi todella sitten tarjota, ja tästä olen kyllä eh, Jessin kanssa samaa mieltä. Sitten on näitä hallintokysymyksiä. Olemme toteuttaneet eh, tutkimuksen, joka keskittyy erityisesti hallintojärjestelmään. On aina tämä tukipuoli ja sitten tämä lainapuoli. Ja lainapuoli usein on hyvin riippuvainen siitä, onko yksityinen sektori yrittäjä tai rahoittaja valmis ottamaan riskin ja valmis investoimaan ja etsimään sitten lisärahoitusta itse. Ja tämän täytyy olla kestävää, sen täytyy olla siis voit, voit, voittoon voittoa tavoittelevaa. Ja aina on tämä mm, potentiaalinen dikotomia olemassa. Ja kun katsotaan rahoituslaitoksia, niin kannattavat hankkeet, kannattavat operaatiot, joiden hyötysuhde on korkea, niin tietenkin saavat helpommin rahoitusta, mutta sitten on tietenkin sellaisiakin kategorioita, joissa tämä kannattavuus ei ole yhtä hyvää. Ja siksi mm, kysymys onkin, että kuka sitten johtaa tätä ja mitkä rahoitusehdotukset tuodaan näiden sekarahoitusmallien tietoisuuteen? Määr, määrääkö tässä pikemminkin markkinapuoli vai tämä lahjoitus, avustuspuoli? Ja sitten täytyykö olla alueellisia sekarahoitusmalleja vai tulisiko niiden pikemminkin olla temaattisia äh, vai pitäisikö niidenkin olla sekamalleja keskenään? Äh, miten toimia, miten hallinnoida, miten äh, päättää se, että paljonko rahoitusta menee tiettyyn aiheeseen, aihepiiriin ja paljonko taas tietylle alueelle ja mikä maa saa kuinkakin paljon. Joidenkin maiden lainaaste on korkeampi ja toisilla taas matalampi. Ja miten tämä sitten määritellään? Mitä välineitä meillä on tämän laskemiseksi ja määrittelemiseksi? Kyllä tässä vielä työtä täytyy tehdä, jotta voidaan varmistaa, että hallinto toimii hyvin. Lopuksi, mikä on sitten yhteys yksityiseen sektoriin? Täällä on todettu, että tämä sekarahoitus nyt lähinnä koskee julkista sektoria vielä. Kun katsoimme kolme vuotta sitten näitä malleja, niin kaikki olivat julkisen sektorin alaisia. Enkä minä oikein usko, että meidän täytyisi tässä miettiä sitä, kuinka paljon on yksityisen sektorin vastuulla. Joskus se voi olla oikein terveellistä ja oikein hyväksikin, koska terve yksityinen sektori työllistää ja saa kotimaiset resurssit paremmin liikkeelle. Joten tässä kysymys on, että minkä näköistä yhteistyötä voimme yksityisen sektorin kanssa tehdä ja minkä mallin pohjalta se parhaiten toimii. Eli tämä on uusi toimintatapa, monipuolinen malli, mutta aivan varmasti toteuttamiskelpoinen ja monet instituutiot sitä pohtivat, kasvavat taloudet, Kiina, yhdistynyt kuningaskunta ja muut suuret toimijat. Se on hyödyllinen tapa keskittää, ryhmitellä resursseja ja täytyy miettiä hallintoa ja välineitä. Ja todella täytyy miettiä, että kuinka paljon puhdasta kehitysapua annetaan tietylle alalle tai tiettyyn maahan, että kuinka suuri on sen osuus tästä kokonaisuudesta. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestänne. Nyt ensimmäinen tapaustutkimus, joka liittyy kansainvälisten rahoituslaitosten yhteistyöhön Länsi-Balkanilla nämä liittymistä valmistelevat toimet. Toivotan tervetulleeksi EIBn edustajan herra Karanon ja sitten herra Cingolanin. Alessandro Carano on ö, yksikön päällikkö strategiaosastolla Euroopan investointipankissa. Hän koordinoi näitä ulkoisen tuen toimia ja juuri näitä sekarahoitusmalleja. Ja sitten Massimo äh, Cingolani on äh, varapäällikkö Adrian Meren osastolla, jossa hän koordinoi todella näitä Länsi-Palkkanin äh, rahoituskysymyksiä. Kaksi herrasmiestä, olkaapa hyvät. Inviting uh, the EIB to speak to this uh, Kiitoksia kovasti kutsusta tulla puhumaan tänne mielenkiintoisen kuulemistilaisuuteen. Minä ensin puhun kymmenisen minuuttia ja sitten kollega vastaa teidän vaikeisiin kysymyksiin, eli jaamme tämän 50-50. Ensinnäkin selvitän, miten EIP suhtautuu blending-rahoitukseen. Länsi-Balkani on tässä alue, johon keskitymme ja Massimo Cingolani antaa sitten esimerkkejä käytännön rahoitushankkeista näissä puitteissa. Ja hän myös kertoi hieman siitä, miten aiomme jatkossa kehittää vastaavan kaltaisia malleja. Lyhyt alustus EIPn toimiin. Mehän ensisijaisesti rahoitamme hankkeita EUn ulkopuolella, samoin on erilaisia esimerkiksi liittymistä, ympäristö- tai ilmastohankkeita ja toimii myös EUn ulkopuolella. Ja tällä hetkellä nämä toimet ovat noin 10 prosenttia vuotuisista toimistamme, eli noin 7 miljardia vuositasolla lainaamme EUn ulkopuolelle sekä julkiselle että yksityiselle sektorille näiden hankkeisiin. Mandaattimme kulkee kädessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, joka EU:ssa on. Tämä on tärkeää, koska tämäkin on tavallaan väline, jonka kautta voidaan yhdistää erilaisia rahoitusvälineitä. Ja tässä on taustalla myös tavallaan EUn talousarvio takeena, takuna. Ja näin voidaan kattaa erilaisia poliittisia ja muita riskejä, joita EUn ulkopuolisiin hankkeisiin meidän kannaltamme liittyy. Ja näin voimme lainata varoja, joita olemme pääomamarkkinoilta keränneet. Ja tämän vuoden loppuun mennessä Meillä on noin 30 miljardin lainataso ja takeen tässä on noin 1,2 miljardia ja nämä varat tulevat todella pääomamarkkinoilta. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja nyt siitä yhdessä päätetään neuvostossa ja parlamentissa piakkoin. Odotamme tätä innolla. Tämä on tärkeää, koska Tätä kautta saamme tietyt toimintatakuut, mutta myös puitteet poliitikoille. Joten kaikki vaatimukset liittyen blendingin, foorumeiden luomiseen ja hankkeidemme ympäristövaikutuksiin tulevat tätä kautta ja ne saavat myös näin vahvistuksen juridisissa asiakirjoissa. Ja sitten tästä blending rahoituksesta. Meillä on paljon kokemusta komission kanssa ja muiden rahoituslaitosten kanssa erilaisista blending-rahoitusvälineistä. En lähde toistamaan sitä, mitä kollegat tässä ovat jo sanoneet, mutta e, liittyen vipuvaikutukseen olen heidän kanssaan usein yhtä mieltä. Tässä täytyy olla hyvin varovainen, mitä lukuja siteerataan, esimerkiksi teknis, siis täytyy katsoa, miten sitä käytetään tekniseen tukeen, investointiin, lahjoituksiin tai erityyppisiin investointeihin, eli vipuvaikutus ei ole aina samanlaista. Eikä vipuvaikutus ole mikään rahasampo, vaan se edesauttaa rahoitusresurssien ja erilaisen tietämyksen yhdistämistä. Ja näin voidaan päästä entistä paremmin EUn tavoitteisiin. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös avun tehokkuuteen, kuten hankkeiden kestävyyteen ja vastuullisuuteen, mutta tähän liittyy myös se, että lainoja Saadakseen täytyy noudattaa tiettyjä kriteereitä, joista on vuosien mittaan sovittu esimerkiksi julkishankintoja silmällä pitäen. Tässä täytyy myös kunnioittaa tiettyjä ympäristö- ja sosiaalisia sääntöjä ja muita näkökulmia niin, että noudatetaan varovaisuusperiaatetta tai huolellisuusperiaatetta. Tähän liittyy myös lainoihin liittyvä komponentti, jonka kautta edunsaaja saa paremman omistajuuden hankkeissa. On mainittu usean otteeseen yhteistyö ja koordinointi eri toimijoiden välillä. Meillä on tästä joitakin esimerkkejä. Olemme perustaneet yhteistyö kehityspankin ja komission välisen yhteistyöpuitteiston, jonka kautta voidaan toimia EUn ulkopuolella. Tässä esimerkiksi tärkeässä asemassa ovat mahdollisesti tulevat ehdokasmaat ja naapurimaamme. Ja tässä toiminta on hyvin varhaisessa vaiheessa. Pyritään tunnistamaan tarpeita yhteisrahoitukselle esimerkiksi. Ja tämän ansiosta yhteisrahoitustaso on kolminkertaistunut kahdessa vuodessa siitä lähtien, kun tämä toimintamalli on aloitettu. Teemme yhteistyötä myös muiden kansainvälisten ja eurooppalaisten tahojen kanssa. Ja sitten äh, tällainen kahdenvälinen äh, tai molemminpuolinen luottamushanke, Tämä koskee lähinnä Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maita. Tämäkin auttaa täydessä hankkeiden tunnistamisessa. E, etsitään parasta johtotahoa hankkeiden vehtäämiseksi niin, että hankkeet voidaan järkevämmin jaotella niin, että ei toimita rinnakkain tai päällekkäin. Pyrimme myös välttämään yleisemmin työn päällekkäisyyttä ja noudattamaan kaikin keinoin tätä jo aikaisemmin esiteltyä avun tehokkuusagendaa. Sitten tämä WBIF, siitä olemme hyvin ylpeitä. Teemme tässä yhteistyötä kehityspankin, jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Tämä perustettiin vuonna 2009 ja sen perustamiseen meni yli vuosi. Eli työ ei ole ollut mitenkään suorasukaista, koska on ollut tarve määritellä mekanismiin kuuluvat erilaiset säännöt, erityisesti hallinnointiin liittyen, kuten aikaisemmin jo mainittiin, se on asia, johon pitää kiinnittää huomiota, jota voidaan ottaa huomioon sekä alueiden edunsaajien että avunantajien edut. Tässä kesti siis varsin pitkään, mutta olemme tyytyväisiä kuitenkin siitä, että tässä ollaan onnistuttu, koska näin voidaan yhdistää eri resursseja yhteen mekanismiin ja välttää eri välineiden pirstaloituminen. Meillä on ollut välineitä käytössä, joihin jo, jotkut rahoituslaitokset tai jäsenvaltiot ovat osallistuneet, toisessa olet olleet mukana komissio tai muuta avunantajat. Nyt olemme pystyneet yhdistämään nämä välineet yhteen. Ja tätä edunsaajat ja omat laitoksemme jäsenvaltiossa todella arvostavat. Nyt jäsenvaltiot voivat antaa lainoja, joita ne eivät aikaisemmin pystyneet antamaan tai tekivät tätä työtä ainoastaan kahdenvälisesti. Tässä siis keskitytään todella tietyn tyyppisiin prioriteettihankkeisiin, jotka on saatettu alulle itse ehdokas valtiossa edunsaajamaissa. Ne ovat tässä hankkeiden moottoreita. Ja me analysoimme näitä hankkeita ja mahdollisia rahoitusmalleja. Ja vielä lopuksi Pitää muistaa, että näissä puitteissa olemme onnistuneet saman mukaan myös joitakin rahoituslaitosten omia varoja. Näin on maksimoitu hyöty, koska ei ole annettu pelkästään lainoja, vaan rahoituslaitokset ovat antaneet myös omia talousarviovarojaan. Ja seuraavaksi Massimo Centolainen. Kiitos Alessandro. Minä jatkaisin siitä, että toteaisin, että hyvin toit esiin faktan siitä, että apua koordinoidaan tässä blending-välineessä. Ja on mielenkiintoista panna merkille, että alussa juuri edunsaajat pyysivät avunantajien välistä parempaa koordinointia. Ja tämä tuli juuri Länsi-Balkanilta. He pysyvät hyvin käytännönläheisesti, että avunantajat voisivat sopia keskenään, mitä he toivovat, ja näin edunsaajat voivat sitten toimia sen mukaisesti. Aikaisemmin kuulimme hyvin mielenkiintoista keskustelua Länsi-Balkanin rahoituspuitteissa käytetään sekä lainoja että apurahoja, joita yhdistetään hankkeisiin. Tässä syntyy siis linkki talousarviorahoituksen ja hankkeen välille, jossa on akkumuloitu pääomaa jos sitä päätöksenteon aikana oikein hallinnoidaan, sen pitäisi periaatteessa pystyä tuottamaan tuloja tulevaisuudessa. Eli tähänkin liittyy jälleen tämä käytännön linkki talousarvion rahoituksen ja tämän itse hankkeen, fyysisen hankkeen välillä. No miten blending-menetelmää sitten Länsi-Balkanin tapauksessa sovelletaan. Alessandro mainitsi tässä jo omistajuuden. Tämä on IPA-asetuksen mukanaan tuoma asia. Ja omistajuus toimii niin, että loppuedunsaaja pyytää lainaa tässä, mielessä, tässä tapauksessa kyseessä on virasto, jonka nimi on NIPAC, eli kansallinen koordinointitaho. kuka on mukana sitten tässä komiteassa, joka päättää näistä toimista. Tässä on komissio, kahdenvälisiä toimijoita. Komissio ensinnäkin tarkistaa, että pyyntö on EU-lainsäädännön mukainen. Ja toinen taho sitten arvioi sitä, voidaanko tämä tukipyytö hyväksyä vai ei. Ja lopuksi sitten hankerahoitusryhmä suuntaa tämän pyynnön. Toisaalta, jos on mukana myös tarkkailijoita ja sitten ohjauskomitea päättää, mitä tälle tehdään. Tämä menee seuraavalle tasolle täytäntöönpantavaksi jotta hanketta voidaan sitten alkaa toteuttaa. Herkin lukuja sitten seuraavaksi. Vuonna 2000 ähm, Vuodesta 2009 on annettu 279 miljoonaa erilaisina tukina 137 hankkeeseen – nämä ovat saaneet erikseen myös 2,3 miljardin lainat. Aikaisemmin puhuimme vipuvaikutuksesta. Ja jos tässä nyt lasketaan näitä, niin tässä syntyy noin 8-9 vipuvaikutus. Ja jos puhun nyt lainoista, joita on tulossa tulevaisuudessa, niiden arvo on 7,7 miljardia ja vipuvaikutus onkin jo 22. Eli kun vipuvaikutuksesta puhutaan, täytyy puhua selkeätä kieltä. Annetaan tietty sitoumus hankkeelle ja näiden lainojen osalta meillä on ilo kertoa teille, että EIP on ollut todella vahvasti mukana. Olemme pyrkineet liittämään nämä apurahat sellaisiin hankkeisiin, jotka todella toteutetaan. Liittyen sitten vipuvaikutukseen. Tässä täytyy aina tehdä ero poliittiseen, rahoitukselliseen, laadulliseen vipuvaikutukseen. Ja tässä on tärkeää korostaa sitä, että kun kaikki istuvat tässä hallintoneuvostossa ja muissa tahoissa, samassa pöydässä edunsaajista muihin tahoihin, niin silloin onnistutaan saamaan aikaan prioriteetit yhteistä hankkeista. Ja tämä on lisäarvo, joka näillä välineillä on. Antaakseni teille konkreettisen esimerkin rahoitetusta hankkeista. Olemme jakaneet tällaisen lehtisen, josta löytyvät hankkeet liikkeet, jotka tässä näkyvät. Voin ehkä kertoa tästä ensimmäisestä hieman enemmän. Se on Serbian tutkimus- ja kehityshanke. Se sai ensin äh, VBIFltä apurahan, sitten se sai investointipankilta lainan ja nyt tätä kautta on luotu tällainen teknologiapuisto, tutkimuskeskus, Belgradiin. Ja tämä on esimerkki sellaisesta hankkeesta, jota ei olisi voitu toteuttaa ilman VBIFn antamaa apurahaa, koska muuta tukea ei ollut tarjolla. Samoin tie, joka rakennettiin Albaniaan. Tämäkin on esimerkki kahdenlaisista toimista, Tähän liittyy tietty toimilupa, ehdollisuus. Ja näin on voitu siis parantaa teitä Albanian maaseutualueilla. Ja kolmas mielenkiintoinen esimerkki, joka osoittaa joustavuutta, jota VBIF toimissaan noudattaa, koskee Länsi-Balkanin yritys- ja innovaatiovälinettä. VBIF on antanut apurahan, joka edesauttoi tällaisen välineen perustamisessa. Tällä pyritään parantamaan startup-yritysten ja innovatiivisten pk-yritysten rahoituksen pääsyä – Siihen liittyy neljä pilaria, kaksi equity-rahastoa, yksi takuu, rahasto PK-yrityksille ja takuuväline aloita, aloitaville yrityksille ja sellaisille yrityksille, jotka eivät saa varoja muuta kautta pankkijärjestelmästä. Tällaista välinettä 142 miljoonan arvosta on käytetty siis Länsi-Balkanilla ja sen on tarkoitus täydentää muita perinteisempiä välineitä ja on myös paketti, jossa katsotaan esimerkiksi sääntelyuudistuksia. Tätä, tämä ollaan vasta aloitettu. Sitten haluaisin kommentoida, minkälaisia kokemuksia tällä välineellä on saatu. Tässä on tärkeää korostaa omistajuutta, talouspolitiikojen koordinointia, joka tapahtuu kaikkien avunantajien ja vastaanottajien välisen yhteistyön kautta siitä, miten yhdistetään lainat ja äh, laina, lahjarahoitus. Ja samoin on tärkeää korostaa sitä, että blendingin kautta voidaan todella taata se, että mahdollisimman pian saadaan aikaan konkreettisia hankkeita. Pitää olla tietyt ehdot, joiden tulee täyttä, täyttyä, jotta lainahanke voidaan allekirjoittaa. Jos näyttää siltä, että mitään varsinaista hanketta lainarahalla ei saada, niin silloin tietysti tämä on varsin kyseenalaista. Sitten yhdistämisen tehokkuus lainarahan täydentävyys ja poliittinen vipuvaikutus, ne ovat tärkeitä. Jokaisesta hankkeesta tietenkin keskustellaan, siinä ovat mukana sekä edunsaajat että lahjoittajat. Tässä hieman siis huomioita aiemmista kokemuksista ja sitten Länsi-Balkan ja tulevaisuus. Viimeisimpien arvioiden mukaan Länsi-Balkanin BKT on supistumassa noin 0,8 prosenttia, eli se ei ole kasvamassa, vaan tilanne on varsin vaikea. Me tiedämme, että jos laadimme nyt laskelmia, joita havainnoin tämän, tämän taulukon kautta, niin seuraavalla rahoituskaudella 14-20 tarvitaan noin 8-9 miljardia vuodessa investoitaviksi infrastruktuuriin ja muihin sosiotaloudellisiin prioriteetteihin Länsi-Balkanilla. Ja siksi on tärkeää jatkaa tämän blending-välineen kehittämistä. Tässä pitää keskittyä tiettyihin prioriteetteihin. Täytyy jättää myös varaa tietyille lainoille. Ja Alessandro puhui tästä blending-mandaatista. Vielä lopuksi jotakin lukuja. Jos otetaan Länsi-Balkan ja Kroatia, useinhan Kroatia erotetaan tästä. BKT on noin 113 miljardia ja noin neljäs osa tästä on investointeja pääomamuodossa. Ja tämä merkitsee joka vuotisia 24 miljardin euron investointeja. Tämä on paljon vähemmän kuin mitä pankki vuositasolla antaa. Tämä summa on noin kolminkertainen. Mutta voidaan kuitenkin arvioida, että noin yksi kolmasosa tästä 25 prosentista BKTstä, jota investoidaan, pitäisi mennä infrastruktuuriin. Näin syntyy tämä 8-9 miljardin summa. Se voidaan periaatteessa yhdistää noin yhteen miljardiin lahjarahaa ja sitten 7-8 miljardia lainaa, mutta sekoittaa niitä pitää. Ja sitten vielä viimeinen kohta, niin pitkän aikavälin makrotaloudellinen näkemys, jonka kaikki sidosryhmät jakavat. Blendingiä käyttämällä tähän yhteiseen näkemykseen voidaan päästä, ja on tärkeää korostaa, että aina tai kun saamme viranomaisilta pyynnön, on jo hyvin laadittu laskelma, suunnitelma ja mahdollisuus relevanteille hankkeille saada lainaa, joten tämä osoittaa, että tällaiselle strategialle on tarvetta. Siksi tuemme komissiota IPA 2-asetuksen osalta, jossa pyritään tasapainoiseen aluekehitykseen, oikeanlaiseen priorisointiin, keskipitkän aikavälin rahoitussuunnitelmiin ja rahoituslähteiden tunnistamiseen. Ja tässä täytyy pitää kiinni myös edunsaajamaiden omistajuudesta yhdessä avunantajien kanssa. Uskomme, että tämä onnistuu tällaisen sekarahoituksen kautta Se ei aina onnistu, mutta se voi onnistua. Tämä on hyvä esimerkki siitä, tämä Länsi-Balkanin rahoituskehys. Kiitoksia kovasti siitä, että ette ole poistuneet paikalta. Tämä kuva ei ole mitenkään indikatiivinen. Niin Kiitoksia kovasti. Okay, thank you very much with this... Kiitos oikein paljon tästä esityksestänne. Tämä oli ensimmäinen tapaustutkimus ja toinen koskee sitten latinalaista Amerikkaa. Ja nyt puheenvuoron saa herra Cortes Lastrehan johtaa puhetta tästä eteenpäin ja esittelee meille seuraavan asiantuntijan ja hänen esitelmänsä. Olkaa hyvä. Muy bien. <clears throat> Hyvä, hienoa. Nyt käymme tämän iltapäivän istunnon viimeiseen osaan, eli latinalainen Amerikka, ennen kuin esittelen teille herra Gustavo Hernansin, joka on tämän edun, avunsaannin koordinaattori. Minä haluaisin kertoa teille vähän asiasta, ei niinkään komissiosta, vaan mitä meidän ryhmä ajattelee nykyhetken latinalaisen Amerikan tilanteesta. Haluan olla mahdollisimman lyhyt, mutta haluaisin antaa teille kuitenkin jonkinlaisia luonnostelukuvia, jotta voisitte paremmin ymmärtää nykytilanteen ja realiteetin Latinalaisessa Amerikassa vähän paremmin. 18 maata Latinalaisessa Amerikassa. 11 niistä on saanut laajan kehitysasteen, joka kasvaa ja nousee, ja se tavallaan se, ne erottuvat tässä kehitysaputilanteessa. Näistä maista 70 prosenttia ovat kaikista köyhimpiä koko maailmassa, mutta 73 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä Latinalaisessa Amerikassa. Ja monet näistä maista kuuluvat 15 maa, maailman maan kaikista epätasa arvoisimpien joukkoon. Kuitenkin Euroopalla on keskeinen elintärkeä osa tuolla alueella. Toisekseen Näiden maiden kasvu on tärkeää koko alueen kehityksen kannalta, mutta talous- ja rahoituskriisi on huolestuttava. Se on haavoittanut, se on tehnyt näistä maista haavoittuvaisia. Nyt pitää antaa lisäarvoa meidän avullemme. Meidän avun pitää ottaa huomioon prioriteetit, erityisesti erityispiirteinen jokaisessa maissa. Niillä keskitu, joiden keskitulo pitää ottaa huomioon, me haluamme ennen kaikkea kitkeä pois köyhyyden ja saada epätasarvon pois vahvistaaksemme kehitysavun tuloksia. Me olemme todella edenneet suhteissamme latinalaiseen Amerikkaan Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa auttaa latinalaista Amerikkaa. Jos se ei auta, niin sitä ei voisi ymmärtää. Emmekin me voi lähettää viestiä sillä tavalla, että EU ei anna mitään painoarvoa tälle alueelle. On paljon poliittisia ja kaupallisia sopimuksia, joita on tehty näiden, maiden, näiden alueen maiden kanssa. 117 miljardia euroa Meillä on mietintö tekeillä tästä EUn ja latinalaisen Amerikan yhteistyöstä ja neuvottelussa on käynyt ilmi, että me olemme tehneet kaiken voitavamme voidaksemme jatkossakin vakuuttaa tämän määrän tärkeyttä avoimuuden nimissä. Avoimuus on tärkeää tilintarkastustoiminnassa, mutta me ole, haluamme avata ovet kaikille toimijoille, kaikille sektoreille yliopistoille, kansalaisjärjestöille, ammatillisille keskuksille, ammatillisille liikkeelle, sosiaalitalousyrityksille, voittoa tavoittamattomille yrityksille, kaikille innovatiivisille tekijöille, että voisimme ratkaista kehitysongelmat latinalaisessa Amerikassa ottaen huomioon kaikkien tämän alueen erityispiirteet. Tämä on alue, on sellainen, että siellä alue apu toimii, sitä on to, to, to, toteutettu hyvin, se on pelastanut henkiä. Se on tehokas tapa muuttaa ihmisten elinolosuhteita. Ja ihan pian pian lopettelen puheenvuoroni, annan puheenvuoron välittömästi Gustavolle. Mikä meitä nyt sitten kuitenkin nykytilanteessa huolestuttaa? Meillä on huolenaiheita, mutta kehitysyhteistyöinstrumentti on tärkeää. Me jatkamme neuvotteluja, me jatkamme poliittista yhteistyötä. Se on erittäin tärkeää meille, mutta on myös muitakin instrumentteja, joita äh, joista on neuvottelut äh, ehkä jo lopussa, mutta meidän täytyy ymmärtää vielä kerran, että pitää käydä poliittisen vuolopuheluun ja, kä- ja käsitellä näitä teemoja. Latinalainen Amerikka on teema, alue, jossa prioriteetit ovat tärkeitä tälle parlamentille ja Euroopan unionille. Ei tämä ole minun henkilökohtainen näkemykseni, tämä on Euroopan parlamentin näkemys. Olemme äänestäneet tästä enemmistön turvin mietinnöstä yhteistyöstä EUn ja Amerikan välillä. Tämä äänestys ansaitsee kyllä kaiken kunnioituksen neuvotteluissa, ja se pitää ottaa huomioon. Ja meidän pitää todella muistaa joidenkin tämän alueen maiden tilanne, erityisesti Varmasti saamme kuulla näistä kolmesta maasta. Kolombia, Ecuador ja Peru ovat kolme maata, jotka jos, joiden kanssa olemme käyneet kahdenvälistä yhteistyötä. Meillä on kahdenvälistä kehitysyhteistyötä näiden kolmen maan kanssa aivan erityisesti. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä myös rahoitusnäkymissä. Tässä mietinnössä olemme myös puolustaneet sitä ja tulemme jatkossakin puolustamaan sitä, että ei voi olla mitään yhtäkkistä kehitysyhteistyön kehitysavun lopettamista jonkun äh, maan kanssa. Se pitää tapahtua facing out-prosessin äh, kautta, ei sitä voi lopettaa yhtäkkisesti. Monia hankkeita on lopetettu yhtäkkiä, jolloin sadat tuhannet ihmiset eivät äh, voineet mitenkään hyötyä tästä, koska näitä hankkeita ei viety loppuun. Tämä on tämän parlamentin näkemys ja varmasti pidämme kiinni näistä näkemyksistä neuvotteluissa – ja me olemme aika huolestuneita sen suhteen, kuinka hitaasti nämä neuvottelut etenevät. Ja ihan lopuksi, ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, kutsuvieraallemme Gustavolle, minä haluaisin kuitenkin lyhyesti kommentoida täällä jo aikaisemmin kuultuja asioita, koska tässä on nyt tullut vähän eri näkemyksiä eri esittelijöiltä. Nyt niitä pitäisi ehkä lähteä arvottamaan. Ihan lyhyt yhteenveto. Tämä blending on meille tullut useasti esille. Blending on yksi muoto, jota meidän täytyy opiskella vähän syvemmin. Se voi olla positiivinen, mutta tällä hetkellä olemme sellaisissa puitteissa, joka säätelee hyvin selkeästi meidän tilannettamme tämä yhteistyösektori, kehityssektori ei ole mikä tahansa sektori. Se on aivan erityissektori, erityisalue, joskus vähän arkaluontoinen, herkkää aluetta. Sen takia komission pitää ottaa tämä askel ja ryhtyä sääntelemään tätä paljon vakavammin, tätä koko blending-asiaa. Olen vakuuttunut, että tämä säätely, siitäkin päästään sopuun, löydämme hyvät sopimusmuodot, voimme tehdä paljon avoimempaa yhteistyötä. Minun huolestuttaa yksi asia kun puhumme yhteistyöstä, äh, silloin puhutaan kannattavuustermein, puhutaan äh, parannamme hallintoa. Se on yleisesti kuultu lausu, mutta emme saa nyt erehtyä eikä saa sekoittaa asioita. Yksi asia on vaivannäkö, julkisten viranomaisten ja rahoitusviranomaisten vaivannoko parantaakseen arviointia tai, kehitys, tai yksityiskohtia näissä kehityshankkeissa, kehitysprojekteissa, koska rahoitus on tullut massiivisesti mukaan. Myös yksityissektori on tullut mukaan massiivisesti. Sen takia olisi, kun ajattelemme yksityistä tai julkista rahoitusta, olisi hyvä, että löytäisimme hyvät säätelypuitteet, jotka olisivat riittävän selkeät, avoimet ja yksiselitteiset No niin, minä jätän tämän mielipiteen nyt pöydälle mietittäväksi. Minua, minä en koskaan halua harjoittaa yhteistyötä, et, jota lähdetään liikaa yksityistämään. Ja annan nyt tässä vaiheessa puheenvuoron Gustavo Hernandesille. Toivotan hänet sydämellisesti tervetulleeksi. Hän on Alopin, eli Latinalaisen Amerikan järjestön, yhteistyöjärjestön koordinaattori – hän on opiskellut Perun yliopistossa antropologiaa, sitten hän on jatkanut Venetsiassa, Venezuelassa ja Bilbaossa, jatkanut opintoja myös Teksasissa, jatkanut opintoja aina tohtorin tohtoriväitöstasolle. En jatka sen pidempään hänen ansiolistaan. Se on hyvin vaikuttava. Te voitte lukea sen kaikki paperilta, mutta nyt annan puheenvuoron Gustavolle. Eh, mi agradecimiento en primer lugar es... Kiitos paljon. Ensinnäkin minulla on miellyttävä tehtävä kiittää tästä kutsusta Euroopan parlamentin jäseniä tulla osallistumaan tähän hyvin tärkeään keskusteluun ihan yhdestä pelkästä yksinkertaisesta syystä. Tämän teeman takia blending, tämä yhteiset kehitysapu sekä kehitysapumallit Latinalaisessa Amerikassa. Tässä on kyse yhteisistä sekalaisista mekanismeista, jotka muodostavat aivan erityisen kehitysyhteistyöavun latinalaisen Amerikalle. Kun on kyse julkisesta keskustelusta parlamentissa näistä yhteisistä mekanismeista, ja se voisi olla uusi kehitysyhteistyön muoto Latinalais-Amerikassa. Minun niin tarkoituksena on näiden yhdeksän minuutin aikana, koska olen käyttänyt jo minuutin tähän johdantoon. Tarkoituksena niin on tarjota teille jonkun täydentävä katsaus kansalaisyhteiskuntaan ja kuitenkin painottaa tätä osallistavaan investointiin. Myös synergioista puhun ja koordinaasti yhteistyöstä osallistava investointi, se alkoi jo elokuussa 2012 ja jatkuu kesäkuulle 2013. Siinä on erilaisia erilaisia. Sitä on tutkittu myös kabinettitasoilla, sitä on tutkittu myös maaperällä. Meillä on nämä uudet mahdolliset mallit, LIFE, järjestön kautta. Meillä on myös muita instrumentteja siihen on. Se sisältää puolijäseneltyjä haastatteluja, dokumenttia, dokumenttien analysointia ja työkokouksia. Me olemme järjestäneet erilaisia tapauksia, tapahtumia myös Euroopan parlamentissa tämän tiimolta ja tämä nykyprosessi, tämä keskustelu on myös osa tätä prosessia. Pitää myös täsmentää, kun puhutaan tästä osallistavasta tutkimuksesta, niin miten, miten erilaiset toimijat ovat osallistuneet tähän. Kansalaisyhteiskunta on osallistunut tähän tutkimustyöhön ja erilaiset virkamiestahot, vaan parlamentit. Seuraava julkaisu tulee ottamaan huomioon kaikki suositukset ja tulokset. Myös komission virkamiehet ovat osallistuneet tähän. Ja lopuksi tässä vaiheessa haluan sanoa, että tämän vuoropuhelu käynnistyi sen takia, että meillä oli erilaisia visioita, erilaisia näkemyksiä, mutta nämä visiot, näkemykset tulevat täydentämään tätä yhteistä motivaatiotavoitetta, eli parantaa yhteistyön puitteistoa ja kehystä. Mitkä ovat sitten keskeiset tulokset kaikesta tehdystä tutkimuksesta? On hyvä muistaa, että paradigmat ovat muuttuneet. Lähtökohta selittää kaikki ne muutokset ja uudet muodot, uudet yhteistyömallit kehitysyhteistyölle. En halua tässä puhua Haluaisin puhua näistä syvällistä muutoksista kokonaispoliittisessa äh, panoraamassa. En halua kuitenkaan puuttua liikaa yhtyiskohtiin, mutta kertoa kuinka tärkeätä nämä syvällikäivät muutokset ovat olleet, kun ajattelemme uuden yhteistyömallin logiikkaa nämä uudet logiikat, tämä uusi toimintamalli yhteistyössä, kehitysyhteistyössä, tämä uusi logiikka perustuu ennen kaikkea uusien innovatiivisten mekanismien luomisen, joista yksi on tämä blending. Meidän täytyy muistaa, mikä on ollut todellisuutta 10-20 vuotta. Syvälle käypä muutos on todellisuutta. Talous on kehittynyt huimaa vauhtia latinalaisessa Amerikassa, vaikka EU on kuitenkin tärkein suora investoija latinalaisessa Amerikassa, niin kuitenkin – EUn painoarvo on pudonnut erityisesti Kiina on noussut hyvin vahvalle sijalle, eli EU on taantunut. Tämä on ensimmäinen muutos. Kun nämä puitteet ovat nyt muuttuneet syvästi kehitys, kehitysyhteistyössä, niin meillä on myös agenda tätä muutosta ajatellen. Ja olemme ottaneet tähän mukaan vahvasti yksityisen sektorin. Meillä on kolme elementtiä tässä uudessa panoraamassa – kehitysyhteistyöpuitteistossa meillä on enemmän ulkoista toimintaa, siitäkin on lukuja. Meillä on enemmän käytössä rahoitusinstrumentteja, meillä on erilaisia instrumentteja, lainoja, luottoja, jotka ovat näitä uusia yhteistyömuotoja, blending. Eli olemme saaneet, meillä on mahdollisuus saada enemmän lainaa. Tämä muutos on painava ja se perustuu kolmeen pilariin. Tuetaan PK-yrityksiä, tuetaan alueellista yhteistyötä, alueiden välistä yhteistyötä ja tuetaan suuria infrastruktuurihankkeita. Tavoitteet tässä uudessa LIFE-mekanismissa – korostuvat alueelliseen strategiaan Latinalaisessa Amerikassa. Se perustuu siihen, että vahvistamme tavoitteita kehityksen tavoitteissa. Me otamme kuitenkin huomioon uudet nousevat problematiikat. Eli tässä puhutaan viimeisen kymmenen vuoden aikana esiin tulleista suurista muutoksista. Ilmastonmuutos, ympäristön ne ovat näitä uusia muutoksia myös meidän maanosassamme. Me etsimme uusia toimintamalleja, pyrimme parantamaan toimintayhteistyötä, uutta yhteneväisyyttä. Haluamme myös antaa enemmän alueellista ilmettä. Ja haluan myös korostaa ja haluan kiinnittää huomiota ne keskeisiin tavoitteisiin eurooppalaisessa kehitysyhteistyössä. Se on jo täällä kertaalleen monen kertaan kuultu köyhyyden kitkeminen. Se on myös mainittu näissä LIFEin erityistavoitteissa. Tähän päivään asti me olemme voineet kirjata kymmenen keskeistä hyväksyttyä projektia. Jotta saisitte siitä jonkun käsityksen, niin nyt laskeudumme ihan maaperälle. Konkreettisesti meillä on esimerkiksi Keski-Amerikan energiatehokkuusohjelma. Meillä on Nicaraguassa kestävä sähköistämisohjelma ja uudistuvat energialähteet. Me, Meksikossa on ilmastonmuutos. Salvadorissa on myös vesivo, säh, vesisähkövoima hanke. Tämä on vain yksi esimerkki yhteistyöstä. Meillä on myös alueellinen ilmastonmuutosohjelma, meillä on kestävät liikenneverkostot, meillä on Salvadorin maatieverkosto-ohjelma, ja meillä on myös Meksikossa äh, tuulivoimala-hanke äh, ja Kolumbiasta meillä on vesiresurssien integroitu hallinto. Äh, tässä vain mainitakseni joitakin sektoreita, joihin kiinnitämme paljon huomiota. Rahoituslaitokset Euroopasta ovat osallistuneet. Täällä on meillä edustajia sieltä. Euroopan investointipankki on yksi niistä rahoituslaitoksista, jotka toimivat yhdessä latinalaisamerikkalaisten rahoituslaitosten kanssa. Meillä on Keski-Amerikan integrointipankki ja Keski-Amerikan investointipankki. Tässä on muutamia hankkeita, joita on hyväksytty tähän mennessä. Haluaisin tässä vaiheessa kiinnittää teidän huomiotenne edunsaajiin. Life on, on, on saanut myös kansalaisjärjestöt mukaan tähän tutkimustyöhön. Haluamme saada, ketkä ovat etun, edunsaajat, ovatko ne hallituksia, paikalliset, alueelliset, rahoituslaitokset. Tärkeää on kiinnittää huomiota, että monet näistä hankkeista, joista äsken puhuin, jotka on västikään myös hyväksytty, Lifein logiikan mukaisesti ovat hankkeita, jotka myös kunnioittavat aikaisempaa logiikkaa – ne olivat monta kertaa jo rahoituslaitosten salkuissa mukana niiden parametrien mukaisesti, joista oli päätetty jo aikaisemmin. Haluttiin kehittää, parantaa kilpailukykyä ja vapaakauppa, vapaakaupan kehittymistä tuolla alueella. Ja tämä myös liittyy LIFEin subventiologiikkaan haluaa, mekin olemmekin jos pohtineet, minkä tyyppistä kehitystä olemme tässä viemässä eteenpäin. Kehitys on yksi keskeisistä tekijöistä silloin, kun puhumme yhteistyöstä EUn ja latinalaisen Amerikan välillä. Monet näistä hankkeista joissakin aikaisemmissa tapauksissa ovat synnyttäneet ihan huomattavaa ympärillistä vahinkoa – ja ovat synnyttäneet paljon yhteiskunnallisia konflikteja. Mi, mi, mi, mikä vaikutus tällä kehityksellä voi olla? Meidän täytyy ottaa huomioon mahdolliset kielteiset vaikutukset myös. Meillä on paljon kokemuksia näistä megahankkeista. Esimerkiksi 2010, kuten te voitte nähdä näistä neuvotteluista, josta puhutaan IRSA, joka on Etelä-Amerikan alueellisen, alueellinen integraatioaloite. Tästä tulevat hyötymään myös nämä uudet, eli LIFE tulee myös hyötymään tästä tuesta. Meillä on myös hankkeita, jotka ovat synnyttäneet ongelmia Perussa vuonna 2010. Tässä on kyse suurista alueista, jossa oli mellakoita, joihin hallitus joutui reagoimaan. Meillä on ollut myös protesteja Mm, täällä alueella seitsemän, integraatioalueella seitsemän, joka vastaa Bolivian aluetta, jossa monet kansalaisjärjestöt ja muut yhdistykset nousivat ihan kirjallisesti kapinaan Evo Moralesin hallitusta vastaan, koska halusivat puolustaa näitä suojeltuja alueita – Eh, joissa haluttiin suojella myös alkuperäkansojen elinolosuhteita, koska he kokivat, että tämä kehitys oli haitaksi heidän elinolosuhteilleen. Me olemme pyrkineet keskittämään neljään keskeiseen hankkeeseen, jotka tänä päivänä eh, saavat tukea LIFEin mekanismin puitteissa. Vihreät PK-yritykset, eh, uusiutuvat energialähteet, Salvadorissa on vesisähkövoima, Meksikossa on ilmastonvastainen taistelu, myös tuulivoimala energia Meksikossa ja Kolumbiassa vesiresurssien integroitu hallinto. Miksi nämä neljä esimerkkiä? Me haluamme tasapainoa. Ensinnäkin maantieteellinen tasapaino, toisekseen tasapainoa yhteiskunnassa kansalaisyhteiskuntaverkostoille, jotka ovat osallistuneet myös omalla tapaa tähän yhteiseen tutkimukseen, ovat olleet toimijoina vastapuolina, jotta voimme saada paremmin tietoa molemminpuolista tietoa. Me haluamme myös, että meillä on aina tietoa käytettävissä. Me joskus ei ollut tietoa käytettävissä. Me joskus oli vaikea saada sitä, joskus ei vain tyhjä ollut käytöstä katsoa mitään informaatiota. Ja loppujen lopuksi halusimme löytää tasapainon hyvän ja huonon välillä Eli totta kai halusimme ottaa kollektiivis- saada kollektiivisesti oppia kaikkien toimijoiden kesken ja halusimme välttää kaiken huonon. Minulla on vielä muutama minuutti aikaa ja haluan puhua joistakin tuloksista, myös tutkimuksista. Mm, tieto on riittämätöntä, pinnallista, eikä se ole päivitettyä meillä oli riittävästi, riittävät takeet saada hyvää tietoa, päästä tiedon piiriin. Me olemme halunneet avata ovet kaikille tiedolle, mutta yksinkertaisesti tietoa ei ole aina saatavilla kansalaisyhteiskunnassa. Monissa tapauksissa ei ole myöskään kriteerejä, minkä perusteella saataisiin tietoa. Olisi taattu Pääsytietoon, Sen takia me pyydämme komissiolta, jos kun me pyydämme komissiolta tietoa, niin silloin komissio sanoo, että ehkä olisi, että se on liian arkaluontoista tietoa joille, joidenkin rahoituslaitosten kannalta. Siis ei ainoastaan tiedon pitäisi olla saatavilla julkista, löytyy paljon hyvää tahtoa, että se olisi julkista, mutta on myö- ei ole mitään kriteerejä, minkä perusteella jokin taho saisi oikeudet päästä tähän tietoon käsiksi. Eli meiltä puuttuu määritelmiä ja valtuuksia ja meiltä puuttuu myös vastuualueiden määrittämistä, eikä ole hyvää hallintoa, jotta voitaisiin taata tiedonpääsy. Mitä paremmin olemme saaneet tietoa siitä, paremmin voimme keskustella Parlamentti on ollut tarkkailijana tässä keskuksessa, mutta on erittäin tärkeää, että parlamentti sitoutuu tähän vielä enemmän ja se julkisesti seuraa näiden uusien yhteistyömuotojen ja mallien kehittymistä erityisesti näissä äsken mainitsemissani esimerkkimaissa. Ja ihan ehdottomasti tarvitsemme kansalaisjärjestöjen läsnäoloa ja tukea aikaisemmissa esityksissä puhuttiin hallinnosta, mutta, mutta ei ole annettu kehityksessä sille painoarvo, mikä sille kuuluu, kuinka välttämätöntä on saada kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt osallistumaan tähän. Jos mä puhun kehityksestä, kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen elintärkeä rooli, sillä on tietoa ja sen pitää pystyä osallistua tähän. Se on keskeinen periaate minun mielestäni. Minä lopetan suosituksen muodossa. Täällä on paljon puhuttu siitä, pitäisi nähdä tuotteita? Mitkä hankkeet tähän asti, miten nähdään tuotteita? tuloksia näistä rahoitetuista hankkeista. Kyllähän me objektiivisesti voisimme puhua niistä. Kuinka paljon se on antanut lisäarvoa kehitykselle? Ihan erityistermein voitaisiin kysyä, että kuinka paljon se on suosinut, vienyt eteenpäin kehitystä, jos ajattelemme ihan rahoituksellista tuottavuutta. Meillä on mekanismeja. Olemme tehneet vaikutuksen arvioon äh, ex ante 12 12 prosenttia esimerkiksi on vesihuolto onnistunut 15 kaupungissa, niin meillä on indikaattoreita, ihan erityisindikaattoreita. Ex ante vaikutusarviointi on tärkeää, että miten miten me olemme voineet, miten on ratifioitu assosiaatiosopimuksia ja miten se, miten se sitoo näitä toimijoita tekemään näitä ex antivaikutusarvioita kehityksen nimissä. Meillä pitäisi olla integroidut monitoring, moni, valvomismekanismi, valvomismekanismit. Meillä ei vielä ole näitä kokonaisvaltaisia valvomismekanismeja missä, millä sektorilla kuinka paljon ja missä määrin kutakin, mitäkin projektia valvotaan suhteessa saavutettuihin tavoitteisiin. Pitäisi olla myös ennenaikaista vapaata ja informoitua konsultointia, eli miten nämä ihmisoikeuselementit kaikissa EUn ulkoisessa toiminnassa ovat olleet läsnä. Tähän asti olemme voineet tarkkailla, olemme voineet tarkkailla näistä hankkeiden hyväksymissä papereista, mutta emme me, meille ole, me emme ole voineet päästä lukemaan niitä. Me tiedämme, että on tehty pöytäkirja, et cetera, mutta tiedämme, että hankkeet on hyväksytty, mutta ei ole olemassa mitään ihmisoikeuskriteereitä sisällytetty niihin, puhumattakaan, että sitten olisi tehty näitä eksanteen vaikutusarviointia öö, meidän pitää määritellä avoimuuskriteerit tilintarkastustoiminnassa. Meidän pitäisi täydentää myös tässä paljon mm, tilintarkastustoiminnassa. Ja viimeiseksi parlamentin jäsenten, jäsenet toivoisin heidän sitoutuvan paljon tiukemmin tähän LIFEin hallintoon. Tällä hetkellä te olette tarkkailijäisenä tässä järjestössä. Kansalaisjärjestöllä ja kansalaisyhteiskunnalla ei ole mitään roolia tässä hallinnossa tällä haavaa. Se on erittäin valitettavaa. Kiitos paljon Gustavo. Meillä on vielä hiukkasen aikaa keskustelua varten ja minä haluaisinkin nyt avata keskustelun jotkut parlamentin jäsenet, jotka ovat vielä täällä, jos te haluatte käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin joka tapauksessa voin antaa tässä vieressä istuvalle rouvalle puheenvuoron. Uh, three questions, if you uh, allow me. First of all to... Kiitos. Kolme kysymystä. Ensinnäkin te Feldelle. Te korostitte tätä pakettiratkaisua blendingistä. Uskotteko, että tulevaisuus on ensimmä, erilainen niin, että tahot luovat oma, yhtenäisen paketin tai sitten niin, että kaikki luovat oman, omanlaisensa paketin Division Label nimellä? Sitten toiseksi viittasitte Länsi-Balkaniin herrat ähm, Karano ja Chingolani, uskotteko, että Länsi-Balkanilla on helpompi toimia kuin muilla esimerkkialueilla? Ja toiseksi, missä tapauksissa blending ei toimi? Kiitos. Kiitos. Annan ensiksi puheenvuoron herra De Veldelle. Thank you very much for, um, Kiitos kysymyksestä. Tämä oli hyvä kysymys, mutta siihen ei ole helppoa vastata, koska kaikki riippuu vähän olosuhteista. Meidän on ymmärrettävä, että vastaanottajapuoli, kehitysmaat, niin ne voivat valita entistä useammasta rahoituslähteestä – Tämä on tavallaan tällainen valintojen aikakausi. On erilaisia rahoitusvirtoja, joita kehitysmaihin suunnataan. Ja eri lähteisiin liittyy erilaisia etuja. Mielestäni tärkeää on, että koordinaatiota on vähintäänkin lisättävä. Jos ainoastaan yksi taho tähän pystyy, niin silloin tarvitaan lisää instituutioita, mutta en usko, että näin on, koska uskon, että jokainen instituutio tuo mukanaan omat komparatiiviset etuunsa. Resurssit pitää siis yhdistää ja näin tällä sekä rahoituksella tehdään. Yhdistetään lahja ja laina rahaa. hallinto ja tämä foorumi voivat astua kehään tässä yhteydessä. Ja siksi on tärkeää pohtia, minkälaisia välineitä tämä foorumi voi käyttää sen arvioimiseen, mitä resursseja suunnataan minnekin, millä perusteella, onko tämä vastaanottajajohtoista ja kuinka pitkälle se voi sitä olla. kuka päättää, kuinka paljon lainavaroja suunnataan minnekin. Eli opera- koordinointia tarvitaan tämän osalta, mutta myös suorassa rahoituksessa äh, hanketasolla. Toinen esimerkki on tämä pohjois-etelä käytävä eteläisessä Afrikassa monet eri tahot ovat yhdistäneet voimansa. He koordinoivat toimia. asian edistämiseksi. Usein tässä tarvitaan hieman teknistä apua, joskus rahoitustukea, yksityistä sektoria ja niin edelleen. Eli koordinointia on. Ja koordinoinnin puitteissa voi ehkä olla jotakin institutionaalisiakin rakenteita. Mutta aina pitää pohtia, mikä on jokaisen toimijan mukanaan tuoma etu. Kiitos paljon, herra Develde. Nyt annan puheenvuoron herra Karanolle. Olkaa hyvä. Thank you very much for the... Kiitos oikein paljon kysymyksestä. Vastaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen siitä, onko Länsi-Balkanin toiminta menestyksekkäämpää verrattuna muihin alueisiin? Mielestäni tähän ei ihan yksinkertaista vastausta ole. Liittyy, miten määrittelette menestyksen. Olemme nähneet, että minkä näköistä vipuvaikutusta tai hyötyä näistä eri rahoitusmalleista on myös tästä sekarahoituksesta ja näin ollen äh, mm, en usko, että tässä nyt äh, sen suurempaa eroa on äh, eri alueiden välillä. Mutta tiettyjä eroja tässä kuitenkin on, mm, joita olemme havainneet ja ne liittyvät eri Euroopan unionin eli eri poliittisiin puitteisiin. Me toimimme EU-politiikan alalla ja nämä poliittiset toimet eroavat eri alueiden välillä. Länsi-Balkanin toimethan perustuvat laajentumispolitiikkaan, joka hyvin pitkälti pyrkii siihen, että lähennytään EU-standardeita kaikilla aloilla ja edunsaajat ovat hyvin sitoutuneita tähän toimintaan, koska liityttyään, kuten Kroatia, voivat sitten jatkossa hallinnoida rakennerahastovaroja. Mm, minä nyt väitän, että tämä on menestyksekkäämpää tai vähemmän menestyksekästä, mutta kyllä tämä on avaintekijä, joka erottaa juuri tämän alueen, koska politiikka on erilaista. Mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että edunsaajien sitoutuminen on tässä hyvin tärkeää. Mutatis mutandis periaate, eh, josta itse asiassa olemme keskustelleetkin. Toinen asia, joka erottaa on ehkä se, että Länsi-Balkanilla ehkä paremmin kuin muualla olemme onnistuneet ryhmittelemään tätä tukea, ottamaan mukaan myös Euroopan unionin ulkopuoliset tukijat, kuten Kanada ja Norja vaikka. Ne, ne ovat tässä myös lahjoittajina. Sekä myös IFI, jotka ovat 10 miljoonaa omilta sidosryhmiltään tuoneet mukanaan tähän pottiin. Joten tämä on aika tärkeää. Tärkeää mutta huomioon eri olosuhteet, joissa eri instituutiot ja myös Euroopan ulkopuoliset lahjoittajat voivat tehdä yhteistyötä erityisesti tämän avun, kehitysavun puitteissa, joka mm, on aika tiukilla kuitenkin. Ja sitten kyseessä on tietenkin myös poliittinen tahto sehän nyt on kaksois-VBIFn taustalla. Tässähän pyrittiin valtavirtaistamaan näitä eri toimia. Pyynnöt tulivat yleensä edunsaajilta ja jos tässä nyt katsotaan vaikkapa naapurustoamme, Välimeren aluetta vaikka, niin EUlla on oma sekarahoitusmallinsa, mutta myös esimerkiksi Dovillen rahasto ja muutkin rahoittajatahot ovat tätä synergiaetua luomassa. Eli me voimme mm, ryhmitellä näitä toimijamme muillakin alueilla, kuten vaikkapa, kuten vaikkapa siellä Välimerellä. Ja kollega vastaa toiseen kysymykseen. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Vaikea kysymys kyllä hankala juttu, mutta haluaisin kuitenkin esittää muutaman huomion liittyen tähän yleiskeskusteluunkin, jota täällä on käyty. Ensinnäkin no, sekarahoitus on mm, tietenkin järkevää. Ihan terve järjen mukaista, kun EUsta puhutaan. Ei ole mitään syytä sille, että miksi EU-talous arviota, arvio menisi eri suuntaan tai käytettäisiin toisin kuin vaikkapa EU-lainat. Eli järkevähän se nyt vaan on, että yhdistetään ne resurssit, joita on, ovatpa ne sitten lainoja tai apua, eikä, eikä sano, että yksi on toista parempi. On apua, joka on rajallista monistakin syistä, ja sitten lainoja, jotka nekin ovat rajallisia, mutta joiden suhteen ehkä voidaan kuitenkin olla joustavampia. Ja kysymys onkin eh, vaan sitten tästä asteesta ikään kuin. Ja mm, siksi onkin loogista priorisoida. Eli kun raha mm, priorisoidaan tämän prosessin puitteissa ja tässä muistuttaisin, että länsipalkkanilla lähinnä rahoitamme julkisen sektorin hankkeita, vaikka kyllä tässä nyt PK-yrityksilläkin on pieni osuutensa ja energiatehokkuudella, mutta ennen kaikkea tämä menee siis julkiseen sektoriin. Mm, käyttämällä rahat oikeassa paikassa voidaan tietenkin törmätä monin syihin, että miksei toimi jos toteuttaa investointihankkeen, niin voi olla moniakin syitä sille, että olin väärässä alusta alkaen. Voi olla, että investointiarvio tehtiin huonosti tai että rahat eivät riittäneet. Voi olla moniakin syitä ja syiden yhdistelmiä epäonnistumiselle, mutta ehkäpä minä vastaan kysymyksenne viitaten nyt tuohon äskeiseen esitykseemme. Eli totean, että tämä ei toimi jos on teknisen, teknistä apua jotain hanketta varten, on tietty summa rahaa ja rahat käytetään hankkeen valmisteluun, mutta hanke ei koskaan toteudu, koska rahoja, eikä tässä tapauksessa tietenkään rahoja ole kunnolla käytetty, ei ole päästy siihen lopputulokseen, mihin pyrittiin esimerkiksi tuotantokapasiteetin parantaminen tai kysynnän kasvattaminen, mikä se pyrkimys sitten olikaan. Mikrotasolla voitaisiin todeta, että ei toimi. Ja jos taas katsotaan saman kolikon toista puolta ja halutaan vaikkapa lisätä mm, kaikkien näiden välineiden sääntelyä, mutta tämä voisi myös johtaa sitten siihen, että sääntely aiheuttaisi esteitä hankkeiden toteutumiselle. E, tämä nyt on tietenkin vain asiantuntijan mielipide, enkä minä tässä yritä mitenkään vaikuttaa hyvin tärkeisiin ihmisiin. Mutta täytyy katsoa, että, e, täytyy katsoa samanaikaisesti mikro- ja makrotasoa Eli makrotasolla pyritään tiettyyn tasoon, halutaan investoinnilla vaikkapa jonkinnäköistä PKT-kasvua ja samalla tulisi määritellä sitten nämä, tarkasti nämä poliittisetkin tavoitteet ja mm, sitten tässä voi tietenkin olla tiettyjä puutteita ja kyllä minä hyväksyn kritiikin, mitä täällä on esitetty, mutta pitäisi kuitenkin jättää hiukan joustovaraa, jotta tavoitteeseen voidaan päästä. Mm, toivon, että en puhunut liian pitkään ja toivon, että vastasin nyt tähän kysymykseen. Siis- Kiitos paljon. Herra Chingolani, onko muita kysymyksiä? Jos ei ole, jos ei ole niin, niin annan puheenvuoron Rova Neiskille, jos hän haluaa tehdä pienen yhteenvedon. Thank you, Mr. Cortez. Thank you, colleagues. Kiitoksia, herra Cortez ja hyvät kollegat. Tämä on ollut mielenkiintoinen iltapäivä. Toivottavasti Euroopan parlamentti voi jatkossakin toimia tapaamispaikkana tulevaisuuden toimien pohtimiseksi. Kirjasin ylös muutaman asian, joista haluaisin vielä puhua. Ensinnäkin sekarahoitus ei ole mikään rahasampo, kuten täällä eräs puhujista sanoi, mutta siitä voi kuitenkin olla hyötyä. Toiseksi vipu vaikutusmekanismi on keskeinen mutta on epäselvää, kuka oikeastaan vaikuttaa kehen, kuka sopeutuu mihinkin. Kolmanneksi uuden välinen kyvykys saattaa yhteen eri toimijat ja koordinoida toimia on tärkeä kysymys. Kaikki tämä on tervetullutta, mutta Muistakaamme, että avunantajien työn koordinointi on jo mukana työssä, jolla pyritään avun annon tehokkuuden parantamiseen, käytettiinpä blending-toimia tai ei. Tässä kuulemisessa otettiin tärkeitä kysymyksiä esiin liittyen innovatiivisiin mekanismeihin. Ei ole kuitenkaan vielä lähes tulkonkaan selvää, miten näillä välineillä voidaan päästä vuosituhat tavoitteisiin. Jatkakaamme keskusteluja. Olen varma, että tämän päivän tai jo pidetyt keskustelut jatkuvat ja jatkamme näkemysten vaihtoa ja saamme varmasti aikaan paljon hyviä aloitteita. Kiitos läsnäolostanne, aktiivisista toimistanne ja kysymyksiin vastaamisestanne. Voimme varmasti luottaa myös vastaisuudessa teidän asiantuntijuutenne. Kiitos.